colleagues, uh, take your seats. Thank you. It's a long vote. No niin, kollegat, käykää paikoilleen. Meillä on pitkä äänestys. Hey colleagues, everyone ready? Um... No niin, kollegat, oletteko valmiina? Eli vuosikertomus EUn perusoikeustilanteesta vuonna 2016. Esittely ilmeisesti ei halua puheenvuoroa, eli alamme suoraan äänestää. Ensin kompromissi ykkönen, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 362. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin, kollegat. Seuraavaksi kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 398. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 402. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 404. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 437. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 438. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 461. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 475, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 496, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 506. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 508. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 523. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 525. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 527. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 529. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 547. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 548. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 557. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5, 68 ja 578. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 575. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 581 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 582 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 583 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 593. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 596. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 ja 188 identtiset tarkistukset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 8 vastaan 3 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Thank you. Thank you, Mr. Engel. Kiitos. Edustaja Engel. So now, colleagues, we move to the... Nyt kollegat, 2016 vastuuvapaus. Never mind. Sorry, that wasn't meant to be on microphone. No niin, en aikonut sanoa mikrofoniin, että pyysin jotakin hakemaan kahvia. Pahoittelut siitä. No, oli miten oli, kyllä tästä selvitään. Nyt suoraan äänestämään. Vastuuvapaus. Kyse on erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varanhoidosta ja sen valvonnasta. Krysogonos, haluatteko käyttää puheenvuoron esittelijänä, valmistelijana vai voimmeko ryhtyä äänestämään? Thank you very much. Suoraan äänestämään. Kiitoksia. Tarkistus yksi. Äänest, äh, äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksitoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Nimenhuuto. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 45 puolesta, 5 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Sitten seuraava Krysogonesen lausunto Europol, tarkistus 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 9. Äänestys alkaa. Tarkistus 9. Äänestys päättyy hylätty. 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Ei, vaan 15 jäi. Aha, kollegat. 15 raukeaa. Nyt kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. 18. Welcomes Europol's Operations. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Ilman sitä osaa, että pahoittelee ja niin edelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 20 mukaan luettuna osa, joka alkaa regrets ja niin edelleen. Äänestys alkaa. 20. Äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä ääni. Seuraava vastuuvapaus. Nyt kohteena Eurojust. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys, Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta, 6 vastaan, ei tyhjiä. Nyt vastuuvapaus, aiheena Frontex, kompromissi 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Notes in this regard ja niin edelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Niin, loppuäänestys Frontexista. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. lippuäänestys. Äänestys päättyy. Carried 42 votes. Hyväksytty 42 ääntä puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää. Onko EPP nyt viestimässä minun suuntaani? To microphone. You are many times... Niin, Claude, jos et puhu mikrofoniin, me monta kertaa katsomme paperia, emmekä kuule sinua. Ja Joskus joku raukeaa ja sitten on yllättynyt, että en näekään sitä täältä. Welcome, I, I, Kiitos, Thomas. That's all. Okay, Thomas, I know you speak for the... Puhut äh, EPPn puolesta, Thomas, ja kiitos edustaja Metsola. Haluatteko, että puhun kovemmalla äänellä? Puhun siis kovemmalla äänellä ja suoraan mikrofoniin. Hyvä, hyvä asia. Puhun siis kovemmalla äänellä, olen pahoillani. Luulin, että puhuin aivan sopivasti, mutta nyt puhun sitten kovemmalla äänellä. Ette kenties pidä siitä, mutta näin tehdään. Seuraavaksi vastuuvapaus ja huume. Ei, vaan katsokaa nyt, miten rytmi meni sekaisin. Thomas. Eli siis FRA, perusoikeusvirasto, Seuraava vastuuvapaus. Tarkistus 1. Äänestys alkaa ja kovemmalla äänellä. Ja suoraan mikrofoniin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Ei vaan. Pahoittelen. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. compromise all falls, compromise It's amendment 10. Yes, amendment. Tarkistus 10. No niin, anarkiaa täällä nyt syntyy tämän puheenvuoron jälkeen. Eli tarkistus 10. Tarkistus 10. Ja äänestys päättyy. Hylätty. No niin, ihan normaali äänellä jo jatkaa. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ei! Oh god. Oh, look what's happened. Katsokaa nyt miten kävi. Kahdeksan ja yhdeksän äänestys alkaa. Tiedetään nyt, Mojo on kadoksessa. Miten hän Mojo voitaisiin kääntää? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Kompromissi viisi. Kovalla äänellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta, 7 vastaan, 1 tyhjääni. Ja sitten vastuuvapaus huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen suhteen. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä ääni. The, um... Sitten siirrymme Sepolin äänestykseen. Tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys on alkanut. päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. 46 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä. Seuraava vastuuvapaus EASO. Hyvät kollegat, kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarstus 21. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Kompromissi kahdeksan, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Seuraava vastuuvapaus EU-LISA. Kompromissi 1 jos olette valmiit. Kompromissi yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 11. Ei. Puheenjohtaja korjaa. Välissä kompromissi 4. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Päättynyt Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Ei kun hetkinen. Äänestetään 12 kyllä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 13. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty 45, puolesta 6 vastaan ei tyhjä. Seuraavaksi Euroopan tietosuojavaltuutettu vastuuvapaus. Kompromissi yksi äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarstus yhdeksän. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kymmenen. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty 46 6 äänin. Seuraavaksi EUn yleinen talousarvio, Euroopan komissio vastuuvapaus, tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 3. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 4. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 1 osa 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 1 osa 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestys on alkanut. Hyväksytty. 45 puolesta 6 vastaan yksi tyhjä. Kiitokset Kryso äh, Gonus tekemästänne työstä. Kiitos kollegat. Näin äänestykset ovat päättyneet. Oikein hyvää viikonloppua. Ja kollegat, keskeytämme nyt kokouksen puoleksi tunniksi. Tämän jälkeen äh, jatkamme suljetuin ovin. Ne, jotka haluatte tulla, tervetuloa ja ne, jotka ette, niin mukavaa viikonloppua.